on hyötyä myös herra Van Rompuylle. Minulle on ollut suuri ilo edustaa Irlantia puheenjohtajavaltiota täällä parlamentissa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Minister. Kiitoksia, rouva ministeri. Näin keskustelu päättyy. Ja sitten me siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä koska täällä meillä on täällä edessä eh, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean uusi puheenjohtaja Ari Malosse. Tervetuloa tänne. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, sitten meillä on salainen äänestys, jossa me mm,